Tervetuloa. Kollegat Koch ja Krasneski ovat myöhässä. Ehdottaisin, että jatkamme kuitenkin kokousta. Ja sitten meillä 12 meillä on laajennettu puheenjohtajistosto täällä. Toivottavasti onnistumme nämä herrat olivat 12.10 tänne lentokentälle, joten käykö tämä teille? ettei minun tarvitse näitä jäädä sitten odottamaan enää. Ja tämä olisi varmaankin näin hyvä. Minä protestoin, herra puheenjohtaja, ihan viran puolesta. Äänestän ensin sitten Luottavasti maassa oleskevien henkilöiden takanastusta koskevaa sopimusta Euroopan unionin ja Turkin ja tasavallan välillä. Koska kollega Omer Reuten saa 10.30 tänään prinssin vierailulle, joten otan tästä ensin. Ro- Edustaja Omer Reuten, onko teillä kommentteja vielä tähän? Niin. Niin, koneäänestys koska se on yksi äänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 34 puolesta, 5 vastaan. Hyväksytty. Onnittelut. Seuraavaksi sitten ulkosuhdehallintoa koskeva mietintö. Ulkosuhdehallinto. Onko esittelijöillä jotain tähän sanottavaa? Ei ole. Niin, minä ja Roberto Olemme viime päivinä muutosehdotusten kanssa keskustelleet pitkään, joten näyttää siltä, että voitaisiin saada yhteisymmärrys aikaiseksi asiassa. Kompromissi yksi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi kaksi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 82 puolesta, suullinen tarkistus mukana puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. 83 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. 84 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 85 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 86 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 87 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. 87 puolesta vastaan Tämä pitää tarkistaa koneellisesti. 87. She's looking at the <laughs> looking at the other, the other report. Against. <laughs> So, This is not arms trade. Niin tämä ei ole aseiden vienti mietintö. Äh, die Abstimmung ist geschlossen. Äänestys päättyy. Ist mit 15 zu 28 Stimmen. 15 kahdeksan äh, hylätty. 28 puolesta vastaan hyväksytty. 29 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 90 hyväksytty. 92 puolesta vastaan tyhjä hylätty. neljä ja 95 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 96 suullisella tarkistuksella puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 97, 98 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 5 suullisella tarkistuksella Kovatsikilta. Haluatko kertoa tämän? I suggest here oral amendment. Uh, Kiitos puheenjohtaja suullinen tarkistus tähän, että katetaan tapaukset myös unionin ulkopuolella niin, että tämä on todella selkeä toimijoiden välillä. Voimme varmaankin hyväksyä tämän, koska kyllä ulkosuudenhallinto myöskin katsoisi asioita, jotka ovat ulkopuolella tapahtuvia ja sponsoroi niitä. Eli kompromissi viisi tällä muutosehdotuksella lisättynä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sata puolesta. Mitä? Dagegen? Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Hylätty. Hylätty. Korjaa puheenjohtaja. 101. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyvä. Hylätty. 102. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 103. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 104 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 105 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 106 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 107 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 108 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 105 on jo kompromissi ykkösessä mukana. Sitten kompromissi kuusi puolesta. Vastaan, tyhjä, hylätty. 115 seuraavaksi. Puolesta, vastaan, tyhjä, hylätty. Kompromissi seitsemän puolesta, vastaan, tyhjä, hyväksytty. 124 puolesta vastaan tyhjää. Vielä kerran. 124 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 125. Ei se onkin jo hoidettu. 129. Ei, on kompromissi 8. Roberto. There is a technical mistake in the, in the voting. Tässä äänestyslistassa on tekninen virhe yhdestä neljään. Eli yhdestä neljään hän hyväksyttiin juuri, mutta se ei vastaa. Niin senhän pitäisi olla miinus. Se minus. Ja, ja. Sehän on miinus, mutta tämä on tekninen virhe. Niin me tarkoitettiin miinusta kyllä, mutta joku laittoi siihen sitten plussan. Do you accept that we vote again? Hyväksyttekö, uudestaan? 1, 2, 4 puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. Sitten pitääkin palata tähän. Das ist jetzt 125. 125. Puolesta vastaan tyhjää. Tämä ei ollut ihan selvä. Uudestaan 125 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 126 puolesta vastaan, tyhjä, hylätty. 127 puolesta, vastaan, tyhjä, hylätty. 128 puolesta, vastaan, tyhjä hylätty. Kompromissi 8 puolesta, vastaan, tyhjä hyväksytty. 132 puolesta, vastaan, tyhjä, hylätty. 133 puolesta, vastaan, tyhjä, hylätty. 134 puolesta, vastaan, tyhjä, hyväksytty. 135 puolesta, vastaan, tyhjä, hyväksytty. 136, 137 puolesta, vastaan, tyhjä, hylätty. 138 puolesta, vastaan, tyhjä, hylätty. Kompromissi 9 puolesta, vastaan, tyhjä, hyväksytty. Kompromissi 10 puolesta. Ai, tässä on vielä suullitarkistus mukana Alan komisilta. Like to suggest... Haluaisin vain ehdottaa, että lisäämme tähän lauseen keskelle osan. Kun otetaan huomioon e- se, että EUn edustustoissa on ihmisoikeusyhteyspiste, varmistetaan, että ihmisoikeudet ja naisten oikeudet otetaan huomioon kaikissa EUn edustustoissa. First I read it that way. Niin ensin luen näin, että, luin tästä näin, että, että naisten oikeuksia käytetty ihmisoikeuksille, mutta sitten huomasin, että tämä onkin toisinpäin. Yeah. Because I saw they are covered. They are... Niin, totta kai ne katsotaan, totta kai. Ja tämä, tässä Anna ehdottaa asioita, ei voi mitenkään vastustaa. Kuka tukee suullista tarkistusta? vastaa tyhjää hyväksytty. Kompromissi 10 bis seuraavaksi, 10a. 10a. Puolesta, vastaa tyhjää, hyväksytty. Sitten 11. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 154 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 155 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 156, no, se on kaikki katettu jo tässä 10 aassa. 157, 158 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 129 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 160 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Takuste yksi puolesta vastaa tyhjä hylätty. 163 puolesta vastaa tyhjä hylätty. 164 puolesta vastaa tyhjä hylätty. 165 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 165 166 puolesta 166 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 167 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 168 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 169 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 13 Kompromissi 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 79 puolesta. Jatsajusovski. I don't consider my amendment. En katso, että minun tarkistukseni yksi ja 78 olisi katettu kompromissilla 13 ja haluan pyytää, että minun tarkistuksistani äänestetään. Niin, tämä oli kompromissi ehdotus aiheeseen. Jos että tämä on sovittu näin ja tämä loput, loput raukeaa. Näin sovittiin varjoesittelijöiden kesken, myöskin EPP kanssa. Kuitenkin äänestää vuodesta 178. 178 äänestää puolesta, vastaan, tyhjä, hylätty. 179. Ei vielä uudestaan. Tämä on päättynyt jo. Menin vielä tässä sääntöjen ohi ja äänestin. Ja nimenhuutoäänestys pitää vaatia etukäteen. 179 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 180 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 181 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 182 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 183 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 184 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 185 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 186 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 187 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 188 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 190 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Sullin tarkoitus 3 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 191 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 191 äänestys alkaa. Die Abstimmung ist. Äänestys päättyy. 23, 21 hyväksytty. Ah, I closed it too early. Ah, minä lopetin äänestyksen liian aikaisin. No äänestetään uudestaan, avataan uudestaan äänestys. Uusi yritys. 191. Sain aikaan. Still three missing. Kolme puuttuu. No, nun haben alle abgestimmt. Oletko kaikki nyt äänestäneet? Selvästi hyväksytty. 27-21. Sitten Seuraavaksi 192. Siinä ei ensin. Tämä on kiva tekninen kysymys. Ja DAF, hyväksyy, hyväksytkö tämän? Hyvä. 193. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 14. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 195. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kahdeksan puolesta vastaa tyhjää hyväksytty. Yhdeksän puolesta vastaa tyhjää hyvä, hylätty. Kymmenen puolesta vastaan tyhjää hylätty. Yksitoista puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kaksitoista puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kolmetoista puolesta vastaan tyhjää hylätty. Neljätoista puolesta vastaan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 23 puolesta vastaan tyhjä. 23 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 25 puolesta 25 puolesta tyhjä vastaan tyhjää ylätty. 26 puolesta vastaan tyhjää ylätty. 27 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. 28 puolesta, vastaan, tyhjä, hylätty. 29 puolesta, vastaan, tyhjä, hylätty. 30 puolesta, vastaan, tyhjä, hylätty. 31 puolesta, vastaan, tyhjä, hyväksytty. 32 puolesta, tyhjä, vastaan tyhjä, hylätty. 33, 34, 35 Tässä on loistavaa yhteistyötä ryhmien kesken. Puolesta vastaan tyhjä hylätty. kuusi puolesta vastaan tyhjä hylätty. 37 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 38, 39 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 40 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 41 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 42 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 43 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 44 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 45 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 46 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 47 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 48 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 49 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 50-51 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 52 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 53 puolesta

vastaan, Tyhjä. Hyväksyt 59 puolesta vastaan, Tyhjä. hylätty. Tarkistetaan. 59, eh? Yeah, 59. 59. Die Abstimmung ist geschlossen. Äänestys päättyy. 19.28 kolme tyhjää ylätty. 60 puolesta vastaan tyhjää ylätty. 61 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 62 puolesta vastaan tyhjää ylätty. 63, 64 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 65 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 66 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 1 puolesta vastaan tyhjää ylät Kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Neljä puolesta vastaan tyhjää hylätty. Viisi kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kuusi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Seitsemän puolesta. Äh, kuusi tarkistus. Okei, tarkistetaan. Check by antra 6. Kuusi tarkistetaan. Hmm? Die ist geschlossen. Äänestys päättyy. 23, 28 hylätty. Seitsemän puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten DV1 puolesta vastaan tyhjää hylätty. DV2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. DV3 puolesta DV5 siis TV5 puolesta vastaan tyhjää. Tämä ei ole oikein selvää. Otetaanpas uudestaan. Puolesta TV5 vastaan tyhjää hylätty. TV7 puolesta vastaan TV7. Seitsemän on jo katettu. Seitsemän puolesta vastaan tyhjää hylätty. DB9 puolesta vastaan tyhjä hylätty. DB10 puolesta vastaan tyhjä hylätty. DB11 puolesta vastaan tyhjä hylätty. DB12 puolesta vastaan tyhjä hylätty. DB14 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Budjetti 1 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Budjetti 5 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Sitten seuraavaksi kont 1. Kont 2. Puolesta vastaa tyhjä, hylätty. Kont 5, hylätty. Ja sitten kont 8, puolesta, kont puolesta, vastaa hylätty. Kont 11 puolesta, vastaa tyhjä, hylätty. Kont 12 puolesta, vastaan tyhjä, hylätty. 13 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. 14 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Sitten sähköinen koneäänestys koko ehdotuksesta. Äänestys alkaa. Die Abstimmung ist geschlossen. Äänestys päättyy. 38, 12 hyväksytty. Kiitokset. Koska tämä meneekään täysistuntoon. Sitten kun Ashton on seuraavan kerran paikan päällä. Ehkä ei sitten toukokuussa, vaan kesäkuussa. Olisi varmaan järkevää keskustella mietinnöstä Rova Ashtonin paikalla ollessa. Roberto myöskin nyökkäilee. Joten ryhmän kokouksessa ennen kesäkuuta tulee vielä keskustelemaan muiden varjokesittelijöiden kanssa. Ehkä vielä tekemään hienosäätöä ja että näen, että täällä on myöskin monia ehdotuksia, liberaaliehdotuksia, jotka eivät tulleet mukaan tähän. Ehkä voidaan vielä löytää joku silta näiden ehdotusten ja mietinnön välillä, jos oikein nyt asiaa tarkkailin täällä edestä. Eli Rova Lösing. Minulle ei käy tämä. Minä en näe mitään syytä tähän näin, koska kaikki kompromissit tehtiin hyvin tarkkaan Meillä oli paljon yhteisymmärrystä täällä oikeastaan. En näe nyt mitään syytä, miksi pitää siirtää tätä. Joten minä vastustan tätä. Liebe Frau Lösing, im Mai wird Frau Ashton nicht... Hyvä Rova Lösing, ennen toukokuuta ei varmaankaan Ashton ole mietinnössä. Ja sitten kun hän on paikalla, sitten meidän pitäisi keskustella tästä. Tämä minusta vaikuttaa kaikkein järkevimmältä tavalta toimia. Ettei tämä jää sitten vain ilmaan roikkumaan. Näin tehdään tästä syystä. Olkaa hyvä. Rova Kope. On behalf of the socialist we are against the postponement. Sosialistiryhmän puolestammekin olemme ö, lykkäämistä vastaan. Of what? No, no. Minkä lykkäämistä? Pass. support the position of Mrs. Lozing. Um, Eli kuten Lösing ehdotti. Emme puhunut tästä Lösingin nyt me puhumme Coltieri Brock mietinnöstä, joka pitäisi keskustella kesäkuussa. That's a uh, no. totally different matter. That's fine. <laughs> okay. <laughs> to the postponement of the Lösing report we will come now. <laughs> Nyt keskustelemme Lösing mietinnön lykkäämisestä seuraavaksi. We come now to the report on uh,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 tehdä pieni keskustelu vielä jäsenvaltioissa. Ja tämän takia me olemme miettineet, että pitäisikö ehkä äänestys lykätä. Mutta olenkin sitä mieltä, että meidän pitäisi nyt äänestää tänään. Eli sittenkin äänestys. Sitten äänestetään. Rova Lösing. Onko teillä jotain lisättävää ennen kuin aloitamme äänestyksen? Wir Änderungsantrag 65 dafür. 65 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ah, tarkistus. Die Abstimmung ist geschlossen. Äänestys päättyy. Ist abgelehnt mit einem. Hylätty. 21, 21. Kuusi. 66. 66 puolesta. Vastaa. Tyhjä. Hyväksytty. 67 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hylätty. 68 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 69 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 70 puolesta vastaan hylätty. 66 kattaa nämä kaikki. Sitten 73 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Sosiaalidemokraatit ovat hyväksyneet. Ovat siis hyväksyneet tämän. No tarkistetaan vielä tämä. Okei, tarkistetaan vielä. 73. Äänestys päättyy. 2119 hyväksytty. Sitten seuraavaksi 74 75 puolestaan vastaan tyhjää tarkistetaan. Äänestys päättyy. 29.20 hyväksytty. Sitten 79 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 80 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 21 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 23 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 24 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistaa vielä. 84. Äänestys päättyy. 29-20 hyväksytty. Kompromissi 5. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Just kuusi kahdessa osassa. Ensimmäinen osa vastaan. tämä mitä tarkistaa vielä? Hylätty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. 97 puolesta vastaan, tyhjä, ylätty. Kompromissi 6 puolesta, vastaan, tyhjää. Tarkistetaan. Äänestys päättyy. Jos kollega Poselt, te nyt kyllä pilasit tämän kaiken. Neljä puolesta vastaan tyhjää hylätty. 105 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 106 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tämä on lingvistinen asia, 108. 109 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 111 puolesta, vastaan tyhjää hylätty. 112 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. Sata kaksitoista. Äänestys päättyy. 28-21 hyväksytty. 117 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 118 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Eikö se ole selvä? Ylätty. Joo. Kompromissi kahdeksan puolesta vastaan tyhjää tarkistus. Äänestys päättyy. 22, 24 hylätty. 119 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 100, sitten kompromissi 9 puolesta. Ei. 121, sitä pitää vielä äänestää. 121 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 9 puolesta vastaan tyhjää tarkistus. Kompromissi 9. Die Äänestys päättyy. 22, 24, 5 tyhjää hylätty. Joo. 123 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 124 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 128 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 130 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 131, 132 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 133 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 136 puolesta vastaan tarkistetaan. Äänestys päättyy. yksi, yhdeksäntoista hyväksytty. 138 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 139 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 140 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 141 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 10 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistetaanpas vielä. Niin, tarkistetaan, joo. 2024 on tulos, sanoin jo etukäteen. Viisi tyhjää. Äänestys päättyy. 22, 24 ja 5 tyhjää. Jos ECR sanoo, eh, kyllä se on 29 silloin mutta jos näistä tyhjää, niin se on 24. 142. Puolesta vastaan tyhjää. Uudestaan. 142. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sataneljäkymmentäkuusi puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 147 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 149 puolesta, if and walls. 149 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 150 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 151 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 154 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tässä on suullinen tarkistus 154. Suullinen tarkistus 8, josta äänestin juuri kyllä. 24 A uusi. 153 on kyllä vedetty pois. No, we voted on it. Me äänestimme siitä ja äänestystulos oli kyllä. 154 puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. 26 puolesta, äh, 156 korjaa puheenjohtaja, puolesta vastaan tyhjä hylätty. 158 puolesta vastaan tyhjää. Tämä pitää tarkistaa vielä. Äänestys päättyy. Hyväksytty 27, 23. 160 puolesta. Vastaan. tyhjä Hylätty. 162 puolesta. Vastaan. tyhjä Hyväksytty. 163 puolesta. Vastaan. tyhjä Hyväksytty. 164 raukeaa. Sitten tulee monta samanlaista puolesta, vastaan, tyhjä Hyväksytty. 170 75 saakka Kronbergin tarkistukset oikeastaan yhdessä puolesta vastaan tyhjä hylätty. Kompromissi 1 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Kahdeksan puolesta vastaan tyhjä hylätty. Yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kymmenen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Yksitoista puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kymmenen hyväksyttiin sitten 16 puolesta vastaan, tyhjä, hyväksytty. 17 puolesta, vastaan, tyhjä, hyväksytty. 18 puolesta, vastaan, tyhjä, hylätty. 19, tämä on lingvistinen kommentti. 20 puolesta, vastaan, tyhjä, hyväksytty. 21 puolesta, vastaan, tyhjä, hylätty. 22 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 23 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 24 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 25 puolesta, vastaan, tyhjää, tarkistus. Uskoisin, että se hyväksyttiin. 25 Äänestys päättyy. Täysin väärin arvioitu. 16.31. Hylätty. 26 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 27 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 28 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 29, 30 puolesta, vastaan tyhjää hylätty. 32 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 31 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 36 puolesta vastaan tyhjää tyhjää hylätty. 37 puolesta vastaan, tyhjä, hylätty. 38 puolesta, vastaan, tyhjä, hylätty. 39 puolesta, vastaan, tyhjä, hyväksytty. 40 puolesta, vastaan, tyhjä, hyväksytty. 41 puolesta, vastaan, tyhjä, hylätty. 42 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 44 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kolme puolesta No vielä kerran takaisin. 43, sitä ei äänestetty. 43 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi kolme. Puolesta vastaan Niin, 44 hyväksyttiin. Kompromissi kolme, vielä kerran. Vastaan. Tyhjää. Tämä on taas tämä 22-24 juttu. Äänestys päättyy. Kaksikymmentäneljä, kolme, hyväksytty. yhdeksän puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 52 puolesta vastaa tyhjää hylätty. 53 puolesta vastaa tyhjää hylätty. 55 puolesta vastaa tyhjää hylätty. 54 puolesta vastaa tyhjää hyväksytty. 57 puolesta vastaan, tyhjä hyväksytty. 59 puolesta, vastaan, tyhjä, hyväksytty. 60 puolesta, vastaan, tyhjä, hylätty. 61 puolesta, vastaan, tyhjä, hyväksytty. 62 puolesta, vastaan, tyhjä, hyväksytty. 63 puolesta vastaa tyhjää hyväksytty. Yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi kielinen kommentti. Sitten seitsemän puolesta vastaan, tyhjä, hylätty. Sitten suunnitelmassa kaksi puolesta, vastaan, tyhjä, hyväksytty. Sitten loppuäänestys koneellisesti. Also, meine Damen und Herren. Meine no niin, hyvät naiset ja herrat. Jos on heti päättäneet lykätä tätä näin, niin oltaisiin säästy paljon työtä teiltä itseltänäkin. hylätty. Ja laitettu mappi ööhön. Hmm? It's me. It's only one plus. you know why? Because I have a plus If you want to know who was the one who has... Jos olette tietää, kuka säästi puolesta, se ainut, se oli edustaja Paskuu, koska hän aina noudattaa ryhmänsä äästyslistaa. mutta hän on ainoa kuitenkin. That is loyalty. se on lojaliteettia se. Siis löysin Australian Australian ulkoministeri tulee ihan millä hetkellä takaisin. Tuota, eikä tän näin. Tämä on varmaan kohteliaisuuskysymys. Että täällä on varmaan pitkä matka. In between I have to make a telephone call, you know, take over.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 Ich eröffne jetzt die Sitzung. Kokous alkaa. Toivotan tervetulleeksi Australian ulkoministerin, että hän saapui tänne paikan päälle. Tervetuloa. Tervetuloa. Teillä on puheenvuoro. Verschämt. quick now. Uh, here, Brock, uh, members, members of the Parliament, it's a great honour for me. Hyvät parlamentin jäsenet, minulla on suuri kunnia Australian ulkoministerinä olla täällä luonanne ja puhua teille siitä sitoutumisesta, mitä olemme soittaneet Aasiaa kohtaan. Minulla on kunnia puhua minulla on ollut kunnia puhua EUn suurlähettiläille Canberrassa ja kerroin heille, että Australialla ja Euroopan unionilla on luonnollinen kumppanuus. Me olemme yhdessä sitoutuneet demokratian ihmisoikeuksiin, hyvään hallintotapaan ja olemme koordinoineet vastauksemme monissa eri yhteyksissä. Australia ja EU ovat poistaneet esimerkiksi Myanmarin sanktiot demokraattisen uudistusten seurauksena ja olemme tehneet yhteistyötä myöskin Fidjin hallituksen väliaikaishallinnon tukemiseksi demokratian tiellä. Ja Euroopassa ja ihmisoikeudet ja demokratia, kuten myöskin Australiassa, ovat tärkeässä asemassa ja lisäksi ympäristötietoisuus. Australialaiset ja Euroopan unionin kansalaiset ovat luontaisia kumppaneita ja senpä takia Australiassa on vieläkin merkittävää, merkittävämpää, koska sen väestö on peräisin Euroopasta. Ja viime vuonna Australia on sitoutunut tai tehnyt sitoumuksen Aasian suhteen entistäkin enemmän. Politiikkamme Aasian suhteen perustuu sille, että maantieteellinen sijaintimme on sellainen, että se edistää Aasia-yhteyksiä ja Aasian vuosisadaksikin tätä vuosisataa on päätetty kutsua. Vallankumous, joka on tapahtunut Aasiassa 50 viime vuoden aikana, ei ole pelkästään taloudellista muuntautumista. Taloudellisena muuntautumisena toki se on laajin, yksi laajimmista ja nopeimmista ihmiskunnan aikana tapahtuneista muutoksista, mutta se on myöskin sosiaalista luonteeltaan. 30 vuotta sitten Indonesiassa vain kaksi kolmasosaa lapsista kävi alakoulun loppuun. Tänä päivänä Maailmanpankin mukaan lähes jokainen Indonesian lapsi käy tuon koulunsa loppuun. 2009 vuonna noin yksi 20 oppilaasta, opiskelijasta, tai historiallisesti sanotaan yksi 20 lapsesta Taimaassa, Malesiassa, Kiinassa, Hongkongissa kävi korkeamman asteen koulutuksen ja nyt yksi neljäsosa. Yhä useammat asialaiset yliopistot alkavat siirtyä maailman yliopistojen kärkeen vuonna 2000. Polja saatiin kitkettyä Vietnamista. Vuonna 90 67 000 syntyneestä lapsesta kuoli. Nyt taas tuo luku on 23 000 lasta kohtaan. No sitten sukupuolten tasa-arvo. Vuonna 99 Kambodžassa vain 53 las, äh, tyttöä sataa poikaa kohti äh, kävi peruskoulun. Ja tänä päivänä Kambodža, Kambodža joka on köyhimpiä maailman, äh, maita. 82 tyttöä 100 poikaa kohtaan on tuo luku. Vuonna 1999 Kiinassa luvut olivat samankaltaiset. Tänä päivänä tyttöjä on koulussa enemmän kuin poikia. Tänä päivänä Kiinassa, Filippiinillä, Malesiassa ja Taimaassa on enemmän naisia yliopistoissa kuin viime vuosisadan lopussa. Aasia on muuttunut 50 viime vuoden aikana. Kyseessä ei ole pelkästään Kiinan tarina. Tätä haluan korostaa täällä. On paljon muitakin tarinoita. On esimerkiksi Mongolian tarina, joka on maailman nopeiten kasvava talous, jonka ennakoidaan kasvavan yli 50 prosentilla tänä vuonna. Mutta maa, joka on päättänyt tietoisesti, laskelmallisesti 90-luvulla siirtyä monipuolueen demokratiaan on juuri kyseinen maa. Eli se on päättänyt sallia ihmistensä päättää, miten maata hallitaan. Ja kuinka tuo maa on muuttunut, varmaan pystytään tunnistamaan missä tahansa Euroopan maassa. Mongolia on valtavan hieno tarina, kuten myöskin Indonesian tarina. Ajatellaanpa tätä muslimivaltaista kansaa, joka on antanut kansalleen mahdollisuuden muuttaa maan monipuolen demokratiaksi, jolla on vapaa, vapaat mediat ja valita oma presidenttinsä ja parlamenttinsa. Julkisessa keskustelussa hallintokysymykset, jossa on keskitytty ihmisoikeuksiin ja poliisivoimiin ja armeijaan, joka on tilivelvollinen ja kun ajatellaan tätä maata, joka rohkaisee muita alueen maita samalle tielle, nimittäin Indonesian presidentti nimenomaan rohkaisi äh, Myanmariakin lähtemään demokratiakehitykseen mukaan. Kyseessä on sellaiset ulkopoliittiset elementit, jotka varmasti tunnistetaan täällä Euroopassa myöskin, esimerkiksi ihmisoikeudet, rauhanomainen konfliktien ratkaisu kansojen välillä ja demokratian äh, kehittyminen kansojen välillä. Ja nämä piirteet löytyvät Indonesian ulkopolitiikasta, joka on kehittyvä maa. Aasian alueella on paljon narratiiveja siis. Katsotaanpa Japania vaikkapa. Emme voi jättää huomaamatta Japanin vahvaa demokratiakehitystä, kun katsotaan Japanin hallitusta, joka tunnustaa taloudelliset ja sosiaaliset haasteet, jotka sillä on. Japanin panos maailman laajuisesti katastrofien hallinnassa ja niihin vastaamisessa on äärimmäisen tärkeä. Hallitusmuutokset ovat tehneet tämän mahdolliseksi. Ja Australian keskeinen kumppanuussuhde Japaniin on tässä keskeisessä asemassa. Ja todellakin Aasiassa on monia tarinoita, jotka ovat mahdollistaneet tämän vallankumouksen. Aasia tuottaa 50 prosenttia maailman hyödykkeistä. Ja lähestulkoon myöskin kuluttaa 50 prosenttia maailman hyödykkeistä. Ja se tekee Aasiasta keskiluokkaisen. Ja tämäkin on osa sitä vallankumousta, jota Aasia käy läpi 2030 vuonna on 20,8 miljardia, 28 miljardia keskiluokkaista kuluttajaa Aasian tyynenmeren alueella. Intia on huomattava 2020. Intialaisten keski-ikä tulee olemaan 29 vuotta. Aikamoista demografista dynamiikkaa on nähtävissä siis. Ja tässä haluaisin nyt mainita kaksi uhkaa, jotka tähän kehitykseen liittyvät, tähän valtavan kasvuun. Kun maat seuraavat taivaanin Korean, Singaporen kaltaisten maiden viitoittamaa reittiä ja sitä ennen jo Japanin viitoittamaa reittiä, eli urbanisaatio, teollistuminen, demokratisoituminen. Kaksi vaaraa liittyy näihin kehityskulkuihin. Ensinnäkin tämä keskitason tulon luoma loukku ja hallinnoinnin vaikeus, johon liittyy korruptio ja valtavat finanssiongelmat, jotka saattavat ehkäistä näiden maiden kehittymisen keskitason tulotason maista korkean tulotason maiksi. Taloudellisia ja sosiaalisia muutoksia näissä maissa tarvittaisiin. Toinen riski, johon varmaankin vielä viittaan tarkemmin Maailmanpankin raporttiin Kiina 2012, joka kuvailee Kiinan kehitystä viimeisen 30 vuoden aikana ainutlaatuiseksi äh, voittoisaksi tarinaksi, jonka myötä se on luonut valtavaa maailmanlaajuista infrastruktuuria. Mutta tämä Maailmanpankin raportti, jonka tilasi osittain Kiina, vaatii myöskin markkinaperustaisen talouden ja yksityistämisen ja oikeudellisen ja yritys hallinnon edistämisen edistämiseksi vaaditaan toimia. Muuten tästä keskiluokkaisesta keskitason tulotason loukusta ei päästä eteenpäin. Kiinan on tartuttava näihin uudistushaasteisiin ja se vaatii vahvaa ponnistelua. Toinen haaste liittyy tähän turvallisuuskysymykseen, joka perustuu aluekiistoihin. Olemme nähneet Etelä-Kiinan meren ja Itäisen Kiinan meren tilanteessa tapahtuneet kehityskulut. Australia ei ota näihin kantaa sinänsä, mutta pyrimme myötä vaikuttamaan kiistojen ratkaisuun YK ö, merioikeussopimuksen perusteella, mutta ei ainoastaan sen perusteella. Uskomme, että kannattaa tarkastella huolellisesti resurssien jakosopimuksia, joita kiistakumppaneilla keskenään on. Eli kannattaa siirtää syrjään sellaiset suvereniteettiin liittyvät kysymykset, jotka ovat olleet esillä, ja keskittyä en, enemmänkin yhteisiin intresseihin ja resurssien jakamiseen, joille on kolme perustaa. Tällä hetkellä meillä on Etelä-Kiinan merellä Kiinan ja Vietnamin välinen aluekiista ja myöskin Kiinan ja Filippiinien ja Kiinan ja Brunein välinen aluekiista. Ja tilanne on hyvin häiritsevä. Voi olla, että siinä turvaudutaan myöskin voimankäyttöön, taikka päädytään väärin ymmärryksen, eli Kiinan ja Japanin kaksi kiistaa saaristoalueilla. Me toivoisimme, että Etelä-Kiinan merellä ryhdyttäisiin vuoropuheluun ja tarkasteltaisiin, kuinka voitaisiin näitä resurssien jakosopimuksia hyödyntää vaihtoehtona tällaisille perinteisille suvereniteettikiistoille. Olemme USAan liittolainen, mutta Kiinasuhteemme ovat meille aivan yhtä tärkeät. Kaksi viikkoa sitten pääministerimme kävi Kiinan pääministerin ja myöskin presidentin kanssa neuvotteluja ja he solmivat strategisen kumppanuussopimuksen. Ja tämä takaa osapuolten vuosittaiset huippujohtotason kokoukset. Singaporin pääministeri totesi Kiinan noususta seuraavaa. Rauha ja turvallisuus Aasian Tyynynmeren alueella ei enää pidä Kiinaa pahantahtoisena, katkerana voimana, joka yritti estää kehitystä, vaan katsoo sen siirtyneen enemmän ulospäin katsovaan suuntaan ja avoimempaan suuntaan. Kiinasta. tai Kiina varmaankaan ei voi välttää konflikteja USAn kanssa ja päinvastoin, mutta me uskomme USAn liittolaisena ja Kiinan vahvana kumppanina, että Kiinan nousu on hyväksi Kiinalle ja koko maailmalle. Ja että sana hillittyys tai hillintä ei tullut, tunnu kuuluvan USAn tai muiden sen liittolaisten sanavarastoon riittävällä tavalla. Täytyy ymmärtää, että Kiinan kehitys on hyväksi sille itselleen ja meille kaikille. USAn läsnäolo Aasian meren alueella on vahva ja ASAn ja Australian ja USAn välinen äh, liittolaisuus on varmin rauhan tai kyseisellä alueella. Kun katsotaan Korean niemimaan tilannetta, niin voidaan nähdä, kuinka USAn läsnäolo siellä vuosikymmenten ajan on ollut perusta rauhalle ja vakaudelle. USAn läsnäolo tänä päivänä on tärkeä takuu sille, että Japani ja Etelä-Korea onnistuvat antamaan oman vasteensa Pohjois-Korean sodanhaluiselle pullistelevalle toiminnalle. ASEANin merkityksestä ja sen poikkeuksellisesta asemasta täytyy vielä sanoa muutama sana. 500 miljoonaa asukasta kyseisellä alueella on sellainen merkittävä asia, jonka Australia tunnustaa. Olemme yrit, olen yrittänyt korostaa Australian ulkopoliittista otetta siinä suhteessa, että samalla tavalla kuin Australia oli hyväksyi Myanmarissa tapahtuneet muutokset, niin samalla tavalla meidän täytyy ymmärtää, että presidentti Seinin liikkeelle laittavat, laittamat muutokset tulevat olemaan peruuttamattomia. Tuolla alueella tapahtuu jotakin merkittävää. Hallitus ottaa riskejä palauttaakseen sotilaat parakkeihinsa ja siirtyäkseen demokratian polulle. Ja tämä päätös on mielestäni aivan oikea. Itse olin Myanmarissa viime vuoden puolivälissä ja sanoin presidentti Tinseinille, että Australia on poistamassa sanktionsa, ei pelkästään lykkäämässä tai pysäyttämässä niiden soveltamisen. Ja eilen Australia itse asiassa ilmaisi poistavansa sanktiot kokonaan. Kuten olimme oikeassa Myanmarin suhteen jakkuuteen, kulttuurisen, sosiaalisen ja ää, taloudellisen integraation kannalta on tärkeää Kaakkois-Aasiassa on ymmärrettävä, että integraatio on keskeisessä asemassa ja alueellinen yhteistyö, jotta tämän suuntainen kehitys leviäisi laajemmallekin. Kiitän teitä, arvoisa puheenjohtaja, tästä kunniasta, että sain tulla puhumaan tälle arvon valiokunnalle ja kovin mielelläni vastaan valiokunnan mahdollisesti halua esittämiin kysymyksiin. Kiitoksia. Kiitokset, kiitos tästä loistavasta johdannosta. Ja hyvä, että meillä on tämä keskustelu täällä, koska tällä tavoin voimme katsoa tuota mannerta toiselta kantilta. Tämä on hyvä mahdollisuus meille. Jotenkin tässä yhteydessä myöskin puitesomuksen neuvottelut, jotka ovat tällä hetkellä käynnissä. Ja tämä on tietenkin hyvää kehitystä. Mutta yksi asia vielä tähän, jos sallitte. Sain juuri kuulla, että Aram, vielä armeijalaiset tukevat, pyytämme tukea ää, erään, erään henkilön siepamisen takia ja ilmeisesti tämän henkilön myöskin kuski ilmeisesti tapettiin tässä näin. Pyrkisin itse tässä antamaan tukea tälle tässä, tässä tilanteessa. Jos ette vastaisi, niin voisimme antaa tukemme tähän sieppaukseen liittyen. Kiitokset. Sitten kysymyksiä. Ensin Rova Gomez. Thank you, minister. It was... Kiitos ministeri. Oli todellakin ilo kuunnella teidän puheenvuoronne. Voin pitkälti yhtyä analyysiinne myönteisestä narratiivista ja myös uhkista. Minulla olisi kysymys, johon kohta palaan, mutta haluaisin kysyä aivan erityisesti teiltä tähän analyysiin liittyen. Sanoisitteko, että Kiina voisi kokea jonkinlaisen kuplan puhkeamisen, taloudellisen kuplan puhkeamisen, ja sillä totta kai olisi koko alueelle tuhoisat seuraukset, erityisesti Kiinan kansalle. Minkälaisena te näette sen, toimiko Kiina vai eikö se toimi Pohjois-Koreaan liittyvässä tilanteessa, kun otamme huomioon se miten vaikutusvaltainen Kiina edelleenkin on näissä suhteissa. Entäpä sitten Pohjois-Korean valtakoneiston reagointi? Haluaisin vielä kuulla teiltä hieman lisää veroparatiisikysymyksistä. Mainitsitte Singaporen ja Hongkongin. Ne ovat maailman tärkeimpiä veroparatiiseja, ovat sellaisiksi kehittymässä. Ja erityisesti Kiinaan tämä totta kai vaikuttaa, jossa ei, ei voida investointeja toteuttaa. Näettekö te tätä huolenaiheena teidän alueellanne erityisesti Australian näkökulmasta? Kysehän on oikeusvaltion periaatteista. Tämä voidaan nähdä yhtenä uhkana oikeusvaltion periaatteille nimenomaan tämä prosessi, jonka mainitsitte, joka liittyy demokratian kehitykseen, sekin liittyy oikeusvaltion periaatteeseen. Ihan samanlaista kehitystä ei vielä Kiinassa ole nähtävissä, mitä siellä naapurimaissa on nähty. No sitten Myanmar, Burma. Mainitsitte muutoksen, joka on tapahtumassa ja sen, että ASEAN oikeastaan pystyy ennakoimaan muutosta. Tämähän johtui siitä, että valtakunnista oli, oli halukas ikään kuin hylkäämään Kiinan. Kuitenkin sitten varsin pieniä muutoksia on tehty. Esimerkiksi Aung San Suu Kyi otettiin kyllä parlamenttiin, mutta muutoin suurempia muutoksia ei tapahtunut. Eikö myös sortotoimet tiettyjä ryhmiä vastaan ole yksi tekijä, mikä täytyy huomioida suhteissamme. Ja lopuksi e, e, Itä-Timor on yksi e, esimerkki menestyksestä. Voitteko kertoa, miten öljyneuvottelut sujuvat Itä-Timorin kanssa? Sehän on siellä keskeinen voimavara. Ovatko nämä vielä käynnissä? Kiitos. Jetzt Frau Neitz ich bitte. Kiitos edustaja seuraavaksi. Käyttäkää vähän vähemmän puheaikaa kuin Anna, koska Anna tietää paljon, hän tarvitsee vähän enemmän aikaa myös. Uh, I'll do my best. Everybody knows that you always make... Teen parhaani. Kaikki tietävät, että minä puhun hyvin lyhykäisesti johdannossani. Tervetuloa, herra ministeri. Kiitoksia kovasti siitä, mitä sanoitte puheenvuorossanne en lähde kertomaan omaa elämäntarinaa, niin se ei juuri ketään kiinnostaisi, mutta sattuu olemaan niin, että miehen ja minä olemme hyvin laajasti matkustelleet Kaakkois-Aasiassa monissakin aluemaissa. Todella laajasti ja olen aina tehnyt parhaani niin, että lukisin myös englanninkielisiä sanomalehtiä. Muut eivät olleet meidän käytettävissämme. Jotkut olivat hyvinkin hauskoja. Muistan yhdenkin lehden jossa siterattiin kiinalaisia ja todettiin, että Chris Patton oli erinomainen tangon tanssija. Ja tämä ilmeisesti on Kiinassa jonkinlainen loukkaus, jos näin todetaan. Hän oli kyllä huvittunut, oli mieli, mie, mielissään, kun tämän hänelle kerroin. Nämä maat muuttuvat, muutosprosessi on käynnissä. Olemme myös nähneet, miten teidän maanne on ponnistellut ja hallitukset toinen toistensa perään ovat parantaneet suhteitaan päätoimijoihin Aasiassa, ja tämä on aivan ymmärrettävä Aivan oikein kommentoitte, että demokratian kehitys, eteneminen on totta kai merkittävä tietyissä valtioissa, mutta edelleenkin siellä on aika lailla ikäviä hallintoja, kun ajatellaan sitä, miten oppositiopolitiikkoja esimerkiksi kohdellaan. Tämä on aivan halveksuttavaa. Aivan konkreettisesti, ministeri, haluaisin kysyä teiltä siitä, mikä on hallituksen eh, suhtautuminen eh, Taivaniin suhteessanne. Taivaniin todennäköisesti tuette tätä yhden Kiinan politiikkaa, mutta miten te käytännössä näette ja koette Taiwanin merkityksen, kun otamme huomioon sen, mitä tapahtuu Kiinan merellä? Mielelläni kuulisin tästä näkemyksiänne. Minulla on ollut myös mahdollisuus käydä teidän omassa maassanne silloin, kun näitä matkoja niin harrastin. Mielelläni kuulisin vastauksenne tähän. Kiitos. Eh, Thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluaisin toivottaa teidät tervetulleeksi, hyvä ministeri, tänne Euroopan parlamenttiin ja sallinette minun ilmaista, kuinka ihailen Australian luontoa ja kuinka arvostan Aasian keskeistä roolia Aasian ja etelä meren maiden kehityksen edistämisessä. Minulla on siitä henkilökohtaista kokemustakin, koska olen seikkaillut alueella. Australialla on myöskin tärkeä rooli rauhan edistäjänä ja Aasian maiden välisten parempien suhteiden edistäjänä. Jopa Kyproksen kohdalla YK on edustaja, joka on, kuten tiedätte, Australian entinen ulkoministeri. Haluaisin nyt ilmaista vain toiveeni, että kumppanuussopimusneuvottelut voitaisiin saattaa suotuisaan päätökseen. Ja tarjoan, lupan täyden tukeni esittelijänä, mietinnön esittelijänä tälle tehtävälle. Thank you. Herra Kiitos puheenjohtaja. Arvoisa ministeri, ensimmäinen kysymykseni liittyy teidän analyysianne niistä vaikutuksista, joita Yhdysvaltojen huomion kiinnittymisellä Aasian kysymyksiin entistä enemmän Näyttää siltä, että on liikehdintää, joka aiheuttaa jännitteitä ASEANin yhtenäisyydelle. Miten te arvioisitte tätä näkymää? Toinen kysymys liittyy Australian ja Kiinan välisiin suhteisiin. Te totesitte, että teillä on strateginen kumppanuus tällä hetkellä – Perustuuko tämä arvoille vai onko se intresseihin perustuva kumppanuussuhde? Mikä on tämän strategisen kumppanuuden perustana? Kuan Joota siteerasitte. Site, sitatissa hän antoi ymmärtää, että Kiinan mukanaolo, rooli riippuu suoraan siitä, miten länsi suhtautuu Kiinaan. Oletteko samaa mieltä tästä analyysistä? Eikö tässä ole Kiinan toiminnan taustalla minkäänlaista kiinalaista lähtökohtaa tai kalkuperää? Heijasteleeko se vain sitä, miten me toimimme suhteessamme heihin? Te totesitte, että Kiinan nousu on hyvä asia. Kuinka pitkään näin on, jos Kiinan ulkopolitiikka muuttuisi yhä voimallisemmaksi? Ja lopuksi, voisitteko määritellä minulle muutokset, joita Kiinan ulkopolitiikassa ulkoisesti on tapahtunut, kun otetaan huomioon nämä saarikiistat? Uh, thank you, Chairman. Uh, foreign minister... Kiitoksia puheenjohtaja uh, ja puhe, uh, puheenjohtaja ja ulkoministeri ei ole kovinkaan usein, kun saamme tänne valiokuntaan brittiläisen Commonwealthin edustaja. Meillähän Kypros, Malta ja yhdistynyt kuningaskunta tuohon joukkoon kuuluvia. Kuten tiedätte, Etelä-Korea ja Singapore on saanut aikaiseksi Euroopan unionin kanssa jo vapakauppasopimukset ja Intian ja Japanin kanssa kyseisiä neuvotteluja käydään. Niin mietinpä, että tuleeko Australiallekin tällainen sopimus vielä aikanaan EUn kanssa. Kysymykseni liittyy myöskin turvallisuus- ja puolustusyhteistyöhön eri, erityisesti Indian valtameren ja Somalian äh, piratismin vastaiseen, äh, merirosvouksen vastaiseen työhön ja Atalanta-operaatioon. Minkälainen ajatus Australialla on tämän suhteen, koska varmaankin Australia on kiinnostunut kansainvälisen terrorismin vastaisesta taistelusta, eikä Balin pommi-iskun kaltaisia tapahtumia haluta enää nähdä. Tiedän, että ulkopoliittisella areenalla viittasitte erityisesti resurssien jakamiskysymyksen ja suvereniteettikiistojen siirtämisen syrjään. Taivanin viittasittekin. Oletteko nähneet tuon presidentin hahmotteleman suunnitelman, jossa suvereenisuus kysymykset jätettäisiin sivuun ja keskityttäisiin meri äh, luonnonvarojen yhteiseen hyödyntämiseen. Tämä sopimus kannattaisi äh, antarktisten alueiden osalta lupea läpi, koska siinä on saatu paljon positiivista aikaan. Ja sitten entäs Intian suhteenne, kuinka teidän suhteenne sen kanssa sujuvat? Sehän on Commonwealthin maa myös tuolla alueella. Minä tukisin vahvasti täältä näkökulmasta Intian tukemista. Itä-Timorista vielä lopuksi näin sellaisen asiakirjan, jossa syytetään pääasiassa australialaisia yrityksiä, jotka poraavat öljyä merellä, eivätkä maksa tälle uudelle demokratialle rehtiä, reilua sille kulvaa osuuttaan osuutta näistä tuloista, eli Itä-Timorin ja Canberran välinen vuoropuhelu olisi tässä kyseessä. Vaihdetaanko riittävästi tietoa näistä merellä tapahtuvista öljynporaustoimista? Sitten herra Voss, EPPn varaisen Australian delegaatiosta. Minister for your remark. Kiitos ulkoministeri teidän kommenteistanne. Haluan toivottaa teidät tervetulleeksi Brysseliin ja Euroopan parlamenttiin. en omissa kommenteissani niinkään keskity ulkosuhteisiin, vaan pikemminkin yleisempiin näkymiin Australian ja EUn välisissä suhteissa. Meillä on säännöllisiä parlamentaarisia kokouksia Euroopan parlamentin jäsenten ja Australian parlamentin jäsenten välillä. Niitä on järjestetty vuodesta 1981 lähtien. Viimeisin pidettiin tämän vuoden helmikuussa. Silloin seitsemän jäsenen valtuuskunta parlamentista kävi Adelaideissa, Canberrassa ja Sydneyssä. Valtuuskunnan jäsenille yllättävää oli kuulla kaikkialla siitä, miten Australia muuttaa prioriteettejaan kohti dynaamista, ulospäin suuntautunutta Aasiaa ja valtavia poten, potentiaalia kohtaan, su, suuntaan Australiassa. Näyttää siltä, että Aasia on kovin muodikas, kun taas Eurooppa on jonkinlaisessa sklerosiksessa ja pyrkii ratkaisemaan vimmaisesti omia ongelmiaan euroalueella. Totta kai uusia markkinamahdollisuuksia täytyy pyrkiä löytämään Aasiasta, mutta kenties tasapainottamista näissä suhteissa ei pitäisi tehdä niin, että perinteiset eurooppalaiset kumppanit jäävät unholaan. Toiseksi haluaisin korostaa aluetta, jossa Australialla totta kai on tärkeä rooli, mutta myös Euroopalla. Kyse on Tyynestä merestä. Eurooppa on suurin kehitysavun antaja 850 äh, tuhannella ihmisellä, jotka asuvat tällä alueella. Ja tämä työ kuitenkin on varsin vähän näkyvää. Sitä ei laajastikaan tunnusteta. Voisiko Australia ja Eurooppa toimia niin, että tehtäisiin tiiviimpää yhteistyötä kehitysyhteistyössä ja geopoliittisissa pohdinnoissa tällä alueella. Esimerkiksi huomioitaisiin Fiji, Salomon saaret ja Itä-Timor. Ja seuraavaksi käsittelisin vielä Australian merkittävää roolia vuosina 2013-2014 kansainvälisillä foorumeilla YK turvallisuusneuvostossa ja G20 johdossa marraskuun alusta. Haluaisin kuulla teiltä, herra ulkoministeri, Australian tavoitteista, kun olette näissä elimissä johtoasemassa. Kiitos. After the minister got no so many questions. Niin, ministeri on tullut paljon kysymyksiä. Ehdotan, että hän vastaisi nyt näihin ja sitten Atkinson ja muut saavat sitten toisella kierroksella puheenvuoron. Olkaa hyvä herra ministeri. Thank you very much. On the Security Council, uh... Kiitoksia turvallisuusneuvostosta. Meidän, katsoin meidän sitoutumisemme keskittyy erityisesti rauhanrakentamiseen. Salomon saarilla ja Itä-Timorissa rauhanrakentaminen on pääkohteenamme, kun tämä hyvin tuhava konflikti on saatu päätökseen. Meidän kokemuksemme perustuu YK kokemuksiin Afrikassa juuri rauhanrakentamisesta. rakentamisesta turvallisuusneuvoston asioista. Monet liittyvät Afrikan kansalaissotiin. Itä-Timorin ja Salomonin kysymys on samankaltainen ja kokemukset ovat siinä hyödyksi. G20-politiikkamme keskittyy erityisesti maailmantalouden työpaikkojen luomiseen ja kehitykseen. Avun antamisen suhteen lisäyhteistyöstä keskusteltiin eilen, kumppanu- eilen kumppanuudessa kumppanuuskysymyksissä me ohjaamme eurooppalaisen avun kauppaan ja Afrikassa sitten taas Australian kehitysapu ohjataan juuri kauppaan. Edustaja Tanak otti vapaakauppasopimuksen esille EUn ja Australian välillä. Se ei ole tällä hetkellä pöydällä, mutta puitesopimuksen loppuun saattaminen nyt ensisijaisesti on tärkein ja ensisijalla. Intia-suhteet ovat siinä tilanteessa, että sieltä haluttiin Australiasta eniten urania, ja me haluamme saada aikaiseksi sellaisen turvasopimuksen, joka turvaa australialaisen uranin kuljettamisen meriteitse Intian markkinoille. Intiassa on halukkuutta keskustella strategisista asioista Fidjiltä, Intian valtameren kautta Iraniin on tärkeä reitti ja tästä keskustelusta ei ollut aikaisemmin toiveita. Me haluamme syvempää sitoutumista. Me haluamme meidän Indonesian ja Intian välille toimivan kolmikantavuoropuhelun. Itä-Timorissa resurssien jakaminen on tärkeä asia sekä meille että heille tärkeä. Ja meillä on siitä olemassa sopimus, se on meidän suhteemme pohjalla. Ja kun resursseja jaetaan, ja itätimorilaiset saavat tuon sopimuksen perustaisen korvauksen, niin asia on järjestyksessä. Meillä on Indonesian kanssa läheistä yhteistyötä terrorismin vastaisessa toiminnassa ja haluan ylistää Indonesiaa siitä. Kymmenen viime vuoden aikana Indonesia on nostanut syytteet seitsemän sadan terrorismin, terroristin kohdalla ja antanut tuomionsa 300. Meillä on yhteistä tutkintatoimintaa, meillä on poliisi, voimia läheisessä yhteistyössä Indonesian poliisivoimien kanssa. Ja yksi tärkeistä menestystarinan aineksista Indonesiassa on se työ, jota he ovat tehneet 2002 vuoden Balin pommiiskun jälkeen aivan käytännön toimin. Ja edustaja Gomez sitten viittasi Kiinanen ja Pohjois-Koreaan. Me tunnustamme, kuinka tärkeä ja positiivinen rooli Kiinalla on pyrkiessään vaikuttaa Pohjois-Korean toimintaan. Sen vaikutus on ollut maista tärkein. Kiina ei varmaankaan haluaisi jakaa meidän ja koko maailman kanssa kaikkea sitä, mitä se aikoo tehdä Pohjois-Korean suhteen, mutta Tunnustan ilman muuta sen positiivisen roolin, joka Kiina, Kiinalla on ollut ja jonka se on itselleen omaksunut tässä konfliktissa. Meillä ei ole mitään todisteita Kaakkois-Aasiassa, Singaporesta tai Hongkongista käsin tapahtuvaan veroparatiisitoimintaan liittyen. Ja Mainitsitte myös, että oikeusvaltion edistäminen Kiinassa olisi edistyksen yksi tai uusi Kiinan johto on siinä tärkeässä asemassa. Ja Kiinan edistyksen mittaaminen ihmisoikeuksissa, oikeuksien avulla ja demokratian edistymisen avulla on nähtävissä oikeusvaltion kehittymisen kautta Pääministeri, Kiinan pääministeri on todennut, että ihmisoikeus kysymyksessä Kiinassa on edistytty. Ja hän sanoi sen sillä tavalla, että minä rohkaistuin ainakin ajattelemaan, että lisäedistystä on odotettavissa. Minä olen vakuuttunut, että Kiinan uusi johto on sitoutunut sekä oikeusvaltion siirtymiseen että sellaisiin talousuudistuksiin, joita tuossa Maailmanpankin raportissa esiteltiin. Myanmarin suhteen olen samalla linjoilla teidän huolen aiheittenne kanssa. Muutaman kuukauden päästä menen Myanmarin toiselle vierailulle ja menen Rupinin alueelle sinne. Sydnissä olen keskustellut tuon alueen edustajan kanssa ihan viime viikolla. Ja uskoisin, että tällä hetkellä siellä on valtava ihmisoikeushaaste. On kuitenkin aivan oikein, että YK on poistanut sanktionsa, koska Myanmarin konflikti on peräisin vuosisatojen takaa. Siinä on taustalla etniset ja uskonnolliset kysymykset. Presidentti Sain on todennut, että tärkeintä on saada aikaiseksi sovinto eri kansanryhmien välille, joista tärkeimpänä tämä pitkään kärsinyt rohingan populaatio. Rohingan, Rohinga kansan kohtalo ja Roginin alueen pakolaisleirit ovat ohjelmassani kesäkuussa. Itä-Timorista sanottakoon, että tapasin heidän ulkoministerinsä Sidnissä perjantaina. Ja yksi todella merkittävä poliittisen kehityksen mittari tämän pienen maan kohdalla on ollut Indonesian kanssa saavutettu sovinto. On olemassa suunnitelmia Itä-Timorin, Indonesian ja Australian välisestä taloudellisesta integraatiosta. Nämä valtiot ovat sitoutuneita pitkällä aikavälillä tämän tavoitteen aikaansaamiseksi. Taloudelliset ja sosiaaliset indikaattorit Itä-Timorin kohdalla ovat pidemmällä kuin Laosin kohdalla ja me yritämme auttaa heitä etenemään tällä tiellä. Taikanin osalta olitte aivan oikeassa, kun arvelitte, että uskomme yhteen Kiinaan ja me tunnustamme USAn keskeisen roolin Bushin valtakaudelta alkaen. Ja me tunnustamme sen poliittisen johtajuuden ja voiman, jota Taivanissa on osoitettu Sie- siellä todettiin, että Taivan oli Kiinan provinssi ennen kuin Kiina sen otti haltuunsa ja Japanilta sitten Kiina, Kiinalta niin näiden kahden valtion välisessä sodassa. Me olemme sitoutuneet rauhalliseen näiden äh, Taivanin uudelleen yhdistämiseen Kiinan kanssa. Me olemme ottaneet Afrikan sarvessa merkittävän roolin itsellemme merirosvouksen vastaisessa taistelussa. Ja keskustelin Seychellin ulkoministerin kanssa, joka kertoi minulle, että hänen maansa on menettänyt kolmasosan, vuosi, kolmasosan vuosittaisesta polttoainevarannostaan merirosvojen käsiin. Ja tämä jo sinällään on omiaan lisäämään sitoutumistamme ja läsnäoloamme merirosvon rosvauksen vastaisissa kampanjoissa Afrikan sarvissa, jossa olemme tähänkin asti olleet mukana. Kiinasta ja sen voimallisesta, voimaperäisestä, näkyvästä ulkopolitiikasta. Toteaisin, että vuoden, vuoden 2008 jälkeen se on entisestään vahvistanut näkyvyyttään. Etelä-Kiinan meren aluekiistat mielestämme pitäisi ratkaista rauhallisesti ja kansainvälisen oikeuden mukaisesti YK meriyleissopimuksen mukaisesti, mutta ei siihen rajoittuen. Me rohkaisemme ASEANin käytännissääntöjen roolin näkyvämpää esille tuomista. Ensimmäinen maailman sota vuonna 1914 oli merkittävä tapahtuma ja Ja muistan, että pari Marokossa tapahtunutta meritaistelua ennen vuotta 1914, joista meidän on otettava opiksemme Tangerissa. Ja sen takia meidän on saatava käytännössäädöt aikaiseksi. Etelä-Kiinan merellä kaksi haastetta on edessämme. Ensinnäkin Ensinnäkin riidat on saatava ratkaistua ja toiseksi näitä kiistoja on saatava hallittua. Ja siihen tarvitaan käytännössä sääntöjä. Resurssien jakamissopimukset voivat olla yksi hyödyllinen keino sen saamiseksi. Meidän Kiinasuhteemme perustuvat etujen valvontaan ja myöskin joihinkin yhteisiin arvoihin, esimerkiksi rauhanomaisiin kriisin ratkaisuun ja rauhanomaiseen kehitykseen alueellamme. Kiinan ulkopolitiikan dynamiikkaa muovaa kansainvälinen toiminta ja aktiivinen ja vilkas keskustelu, jota käydään Kiinassa siitä, kuinka sen olisi parasta lähteä mukaan kansainväliseen vuoropuheluun. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvä ulkoministeri, kiitokset hyvin laajasta ja kattavasta ja hyvästä ulkopoliittisesta katsauksesta. Ja sallikaa nyt näin toisella kierroksella, täällä, täällä, herra ministeri, kaksi konkreettista kysymystä esittää teille. Ensimmäinen koskee jälleen Myanmaria ihmisoikeusvaliokunnan jäsenenä minä tässäkin yhteydessä jaan teidän poliittisen arvionne ja haluaisin painottaa tätä. Mutta jos menette Myanmariin, niin pyytäisin teitä, että te pelkästään kysy Rohingan väestön tilannetta, vaan kysytte myöskin Katsin väestöstä. Katsin eh, väestöstä, jotka ovat kristittyjä siis jotka ovat periaatteessa samassa tilanteessa Myanmarissa, mutta kuitenkin erityisesti kiitos teidän poliittisesta arviostanne tässä maassa. Totta, että tänä aikana tämä hallitus on todellakin saanut paljon aikaan. Ja meidän pitäisi tukea myös oppostiota, mutta olen oppinut myöskin sen, että oppositiossa on hyvin erilaisia ryhmittymiä tällä hetkellä näkyvillä, joten meidän, me, me emme voi täysin vielä luottaa tähän oppositioon. Meidän pitää vielä työstää tätä. Ja sitten toinen kysymykseni. Se koskee Euroopan unionin ja Australian yhteistyötä. Valtuuskunnan varapuheenjohtaja esitti jo nämä perusperiaatteet aika selkeästi. Minä itse valtuuskunnan jäsenenä olin helmikuussa maassanne, joten kiitokset tästä suuresta vieraanvaraisuudesta, jota osoititte meille ja myöskin keskustelun avoimuudesta. Mitä minä opin kuitenkin oli se, että teidän maanne, ja tämä minulla oli mielenkiintoista, että mitä lapset oppivat koulussa, niin vastaus oli Kiinaa ja Japania, ja tämä on se tulevaisuus jolla tavoin haluatte muokata maatanne. No miten tehdään sitten yhteistyö Euroopan unionin suuntaan? Jos meidän toivomamme ja ehdotettu kauppasopimus ottaa huomioon vaikka maatalouden alalla, EU on Australian kolmanneksi suurin kauppakumppani, mutta Australia on taas sitten 15 kauppakumppani EUn suuntaan. Eli sopimus maatalousalalle olisi niinkin Australian maataloudelle toivottava, mutta nyt kuulin, että täällä voi vähän asioita ne auki ja olla aika pitkällä sopimuksen työstämisessä. Mutta jos ymmärsin oikein, niin ensin haluatte tehdä poliittisen sopimuksen ja sitten tämän jälkeen vasta menette osiin kiinni. Vai ymmärsinkö teidät väärin, herra ministeri? Kiitoksia. Well, thank you very much. Uh, your Kiitos. Arvoisa ministeri, mainitsitte Euroopan tilanteen ennen ensimmäistä maailmansotaa. Jos äh, halutaan osa ikään kuin kakusta järjestelmässä, niin sitten täytyy olla keskiössä ytimessä. Eurooppahan toimi tämän mallin mukaan. Kuitenkin kävi niin, että päädyimme ensimmäiseen maailmansotaan, koska kahdenväliset suhteet olivat ensisijaisia suhteessa monenvälisiin suhteisiin. Näinä aikoina me elämme keskiössä, me tarjoamme rauhaa. Meillä on NATO ja EU monenvälisiä instituutioina – jotka sitten ovat äh, kahdenvälisten suhteidemme yläpuolella. Tämä on meidän järjestelmämme. Voittaisinko korostaa monenvälisiä suhteita kahdenvälisten suhteiden sijaan myös teidän alueella? Haluaisin kuulla tästä kommenttianne. Sir Robert. Chairman, good to see you. Puheenjohtaja, hienoa nähdä teidät, herra ministeri. On aina hienoa, että joku sieltä melkomoisen kaukaa tulee meitä tervehtimään. Pari kysymystä. Mitä mieltä olette Kiinan kommenteista hiljan siitä, että sotilallisia joukkoja laajennetaan ja toimitaan aloitteellisemmin, kun puolustetaan Kiinan intressejä äh, Kaakkois-Aasiassa, mutta myös muualla. Ja toiseksi, minkälaiset vaikutukset tällä on Australian rauhanturvatoimintaan? Vaaditaanko kasvattamista puolustusbudjetissa? Vai, vai minkälaisia toimia oletatte tarvittavan? No sitten toisen aiheeseen. Minkälaisia vaikutuksia on sillä, kun vedenpinta nousee ja monet saarivaltiot kärsivät tästä. Australia on auttanut kovasti rahoituksen ja resurssien kautta näitä pieniä saaria sopeutumaan muutokseen. Voitteko kertoa tästä hieman lisää? Hyvin tärkeä, tärkeä kysymys, kaikista tärkein kysymys teille, johon varmaankaan ei ole ennen kesää helppoa vastausta. Kuka voittaa Diashis-kisat? Thank you. Herr Posselt. Herr Minister, ich... Herr Minister. Edustaja Posselt. Herra ministeri, minulla on kaksi tarkkaa kysymystä. Ensinnäkin Filippiinien ja Indonesian naapurusasia. Filippiinien ja maininneetkaan. Molemmissa suurissa saarissa on separatistisia liikkeitä näkyvissä. Teillä oli hyvin optimistinen analyysi Indonesiasta, ja nyt kysyisinkin teiltä, miten arvioitte nämä separistiset liikkeet näillä molemmilla suurilla saarivaltioilla? Näettekö, että vaara kasvaa vai vaara vähenee? Ja sitten Toinen kysymys koskee maata, jonka kanssa Australialla on kiinteät suhteet, eli Papua Noi Miten näette Papua Noi vakauden ja tulevaisuuden mahdollisuudet? Again, some splendid, uh... Jälleen kerran loistavia kysymyksiä. Ei pidä koskaan unohtaa ihmisoikeushaasteita myös muualla kuin Myanmarissa. Olen Katsinista samaa mieltä. Tämä on nostettu esille muissakin keskusteluissa Myanmarin kanssa. Suurin haaste Myanmarissa talouskehityksen ohella, sehän on äärimmäisen köyhä maa, on sovinto. Olemme auttaneet avustusohjelmalla, kehitysavulla prosessia, sovintoprosessia. Australia on suurin avunantaja. Meillä on myös yhteistyötä Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa. Vierailin koulussa, jota rakensimme Rangunen ulkopuolella. Siellä koulutamme opettajia, varustamme koulua. Siellä on ylpeitä vanhempia koulun ulkopuolella, kun oppilaat tulevat äh, koulusta ja siellä ulkoministeri kävi vieralla. Siellä lapsilla on myös teepaitoja, joissa kannatetaan demokratiakehitystä. Ja totesin, että tapasin Aung San Suu Kyiin ja oppilas totesi, että hän näki tämän televisiosta. Eli kyllä muutoksia on tapahtunut maassa, joka on ollut sotilasdiktatuuri vuosikymmeniä. Australian ulkoministeri televisiossa sitten näytetään tapaamassa äh, ikonista oppositiojohtajaa, eli rakennamme kouluja. Siellä on paljon nuoria, suurin osa nuorista ei käy muuta kuin peruskoulun eurooppalaiset ja Australia voivat olla ylpeitä tarjoamastamme avusta. Tästä täytyy tehdä menestystarina niin, että Myanmarin kehitys johtaa vaurauteen. Tässä on kyllä näkymiä taloudellisesta integraatiosta niin, että tämä yhdistyy Aasian vallankumoukseen ja nostaa Aasian kansat uudelle tasolle ja jättää sitten nämä etniset kiistat taustalle. No sitten yhteistyö Euroopan kanssa, kun ajattelemme asian äh, tulevaisuutta. Ei tämä ole mitään nollasummapeliä. Kamperassa totesin, että arvomme ovat eurooppalaisella perustalla. Arvot tulevat Euroopasta. Se, että maahanmuuttajat Aasiassa menevät, äh, tulevat Australiaan Tämä totta kai selittyy sillä, että meillä on parlamentaarinen demokratia, pluralistinen järjestelmä. Australia on mielenkiintoinen maahanmuuttajien näkökulmasta. Vuoden 1975 jälkeen on varannettu ihmiselämiä. Meren ylitse on lähdetty Australiaan eurooppalaisten arvojen perään, historian perään. Tämä on muovannut myös Australian toimielimiä, instituutioita, eikä tätä voida uudelleen kirjoittaa missään vaiheessa. Sitten Sir Robert kysyi sotilaallisista uudistuksista Kiinassa. Kiinan talousnousu totta kai yhtyy myös sotilaallisiin uudistuksiin. Tässä on epäilyksiä sen suhteen, kannattaako toimia avoimesti. Olemme todenneet kiinalaisille, että tässä uudistusprosessissa ja yhteistyössä – Totta kai kuuntelemme liittolaisiamme ennen kaikkea Yhdysvaltoja. Sitten Tyynemeren asioihin. Haastava kysymys. Täytyisi kyllä muistaa saarten kohtelu, kun ajatellaan ilmastonmuutosta. Kiribati olisi hyvä vierailukohde. Se ei ole saarivaltio, vaan pikemminkin atollivaltio. Siellä on toisella puolella valtameri, toisella puolella laguni ja vesi, veden taso nousee. Tämä vaikuttaa myös siihen, että juomavesi saastuu. Me istutamme mangrovepuita, toteutamme infrastruktuurihankkeita. Siellä on sadan tuhannen ihmisen väestö ja jossakin vaiheessa heidän on lähdettävä ihmisille tarjotaan myös koulutusta, esimerkiksi englanninkielen opetusta, niin että heitä sitten koulutetaan vaikkapa mekaanikoiksi, eli sähköalan osaajiksi, niin että sitten kun he tulevat Australiaan tai Uuteen Seelantiin, niin he eivät olisi enää mitään epätoivoisia maahanmuuttajia, vaan päteviä henkilöitä, teknisiä osaajia. Nämä nuoret opiskelevat englantia ja myös opiskelevat ammattiin. Tämä on tärkeää. Tragedia olisi se, jos lämpeneminen vaikuttaisi niin, että tuhansien vuosien historia atolleilla, merten hyödyntäminen, meren hallinnointi, siitä nauttiminen johtaisi siihen, että kaikki tämä menetettäisiin. Meillä on merenkäviä kansoja, malajit ja niin edelleen. Mutta jos nämä kansat jätetään unholaan ilmaston lämpenemisen takia, niin sehän olisi tragedia. Kiribatilla todellakin tilanne on kouriin tuntuva. Sitten mielenkiintoinen kysymys Filippiineistä. On mielenkiintoista, että Malesia auttoi siinä, että päästiin sopimukseen islamistiseparatistien välillä ja hallituksen välillä Filippiineillä. Tämä oli lupava askel. Indonesiassa uskomme, että Indonesian menestystarinassa yksi toimi on se, miten käsitellään näitä separatistipyrkimyksiä pyrkimyksiä Acehissa – kun keskustelin asiasta noin kuukausi sitten, niin ennen kuin päästiin itse aiheeseen, niin, niin papua kysymys nostettiin kumppanin taso, taholta esille. Ja autonomiapyrkimykset. Australia toteaa, että me kunnioitamme Indonesian suvereniteettia näissä Papua, Papuan provinsseissa ja haluamme, että ystävämme työstäisivät erityistä autonomia statusta. Totta kai tässä täytyy muistaa myös talouskehitys niin, että elintasoerot pienenevät. Papua uudessa Kineassa meitä rohkaisee pääministerin toiminta. Hän, hänellä on suuri tuki parlamentissa takanaan ja hän on sitoutunut hyvään ohjelmaan, joka pyrkii saamaan talouskasvua, kehittämään infrastruktuuria – ja parantamaan terveys- ja koulutusoloja väestön parissa. Tämä on huomattavan köyhä maa. Se on etnisesti hyvin moninainen, ainutlaatuinen maailmassa ja sillä on hyvin haastava typografia, pinamuodostus. Siellä kuitenkin pidettiin demokraattiset vallat, nämä vaalit viime vuonna. Ihmiset menivät äänestämään ja valitsivat omat edustajansa. Jos Papua Uusi Guinea voi järjestää vapaat vaalit, vapaat tiedotusvälineet, niin mikä tahansa maa voi järjestää vapaat vaalit. Tämä on melko moisen hieno saavutus Papuan Uuden Guinean kansalta. Suurlähettiläs on krikettifani enemmän kuin minä itse, mutta minulla on tässä tällainen, tällainen muistio The Ashes-kisoista. Australian krikettijoukkue on ollut melkomoisen ylivaltainen. Olemme vakuuttuneita siitä, että tämä perinne säilyy. Thank you very much, minister. Kiitoksia, ministeri. Tästä johdannosta ja keskustelusta ja kommenteista. uskoon, että Euro- Australiakin voidaan muistaa, että Eurooppakin on vielä kentällä. Ja myöskin me tiedämme, että Australia on myöskin mukana pelissä. Ei pelkästään raaka-aineiden takia. Ja meidän pitäisi varmaan tehdä parhaamme, että puitasopimus tullaan viemään päätökseen mahdollisimman pian. Ja juuri viestin, että teidän edustajanne tulee Brysseliin yhdessä bisnesvaltuuskunnan kanssa, joista keskustellaan näistä asioista e- sitten jatkossa ensimmäinen heinäkuuta. Tämä osoittaa sen, että tämä on jatkuva prosessi. Ja voin vakuuttaa, että meidän kiinnostuksemme Australiaan kohtaan on suuri ja myöskin mielenkiintoinen Aasia vuosituhanteen on suuri. Täällä on kiinnostaa, meitä kiinnostaa myöskin sitten ihmisoikeudet ja oikeusvaltio asiat myös. Tämäkin on tärkeää, kun käymme kiinteämpään yhteistyöhön. Totta kai teillä ja meillä on samanlaisia arvoja, ja tämä pitäisi olla myöskin tärkeässä roolissa, kun syvennämme yhteistyötä suuren Australian ja Euroopan unionin kesken. Kiitokset, ovemme on aina auki teille.